Also, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir setzen die Sitzung fort. Ich darf ganz herzlich in unseren Reihen Kommissar Oettinger begrüßen. Ja olen iloinen siitä, että saamme toivottaa komissaari Oettingerin tänne tervetulleeksi ja toivotan teidät kaikki myöskin tervetulleeksi. Ja nyt voimme aloittaa keskustelun. Haluan antaa komissaarille puheenvuoron. Toivotan hänet jälleen tervetulleeksi meidän piirimme niin, että hän voi esitellä asiakirjat ja sitten meillä on sen jälkeen mahdollisuus keskustella. Olkaa hyvä, herra Oettinger. Herra Roil, arvoisat naiset ja herrat, parlamentin jäsenet. Olen hyvin iloinen siitä, että saan energiavaliokunnalle esittää äh, Vähän aikaa sitten esittelemämme energiastrategian ja sitten toiseksi myöskin infrastruktuuripakettimme ja että saan kuulla myöskin teidän kantanne asiaan. Tämä on ihan oikeaan ajankohtaan juuri, koska tämän viikon perjantaina meillä on energianeuvosto ja siellä näitä aiheita käsitellään myöskin esityslista, ne ovat esityslistalla siellä ja me myöskin Ensi vuoden 4. helmikuuta käsittelemme Eurooppa-neuvostossa näitä, eli tämä on meidän yhteinen tehtäväalueemme, eli energiapolitiikan eurooppalaistaminen niin, että minusta tämä on erinomainen mahdollisuus siinä, että energiapolitiikka voidaan myöskin esitellä valtioiden ja hallitusten päämiehille ja siellä – myöskin voimme sitten kehitellä eurooppalaista energiapolitiikkaa eteenpäin. Tällä me täytämme artiklan 194 vaatimukset askel askeleelta. Annamme siihen elämää, luomme siihen elämää ja teemme myöskin 2020 tavoitteiden puolesta työtä. Mistä on kysymys meidän energiastrategiassamme? Ensinnäkin kyseessä on sisämarkkinat. Kolasta, Kolarska Popinskan mietinnössä todettiin, ja siellä oli myöskin yhtenä painopistealueena se, että meillä on nyt 12 vuoden ajan sisämarkkinat ollut, ja me olemme nyt täytäntöönpanovaiheessa, mutta emme ole täyt- vielä päätyneet loppuun asti. Ja täytäntöönpano on myöskin teidän vastuullanne ja myöskin komission vastuulla. Ensisijaisesti komission vastuulla, koska komission pitää sopimusten valvojana toteuttaa sopimuksia ja minä sanon, että sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpano on minulle kaikkein korkeimmalla tasolla, eli jäsenvaltioiden välillä ja eurooppalaisella tasolla. Tämä koskettaa kaikkia sopimussuhteita myöskin kolmansiin valtioihin. Viime viikkojen aikana olette nähneet, että me olemme antaneet neuvoja Puolan hallitukselle. Jamal-asian kohdalla vähän aikaa sitten neu, annoimme neuvoja Bulgarian hallitukselle. Silloin oli kyseessä myöskin kaasutoimitus ja myöskin muistio South Streamista – ja siksi konkreettisissa kohdin puutumme asioihin, mutta yleisesti ottaen meille on tärkeää todellinen täytäntöönpano markkinoilla ja markkinoiden osaanottajien kohdalla, kaikkien niiden kohdalla, jotka sisämarkkinoilla ovat kiinnostuneet sähköstä ja kaasusta. Mutta tässä tarvitsemme apua jäsenvaltioilta. Jäsenvaltioiden tehtävänä on parlamentin ohella antaa oikeusvoima direktiiveille ja asetuksille. Eli tämän me tulemme 4. helmikuuta hallitusten ja valtioiden päämiehille ilmoittamaan. Mutta valitettavasti meillä on koko joukko hallituksia ja jäsenvaltioita, jotka periaatteessa haluavat toteuttaa sisämarkkinat, siis sunnuntai puheissa he sen näin muotoilevat, mutta käytännön täytäntöönpanossa sitten maanantaista lauantaihin toimitaan toisin. Ja, Kyseessä on sisämarkkinapaketti, mutta kyseessä on myöskin kilpailupaketti paikan päällä ja sen täytäntöönpano. Eh, ja aloitamme Eiserin maaliskuussa ja toivon, että mitä budjettiin tulee, niin että voimme saada sen toteutettua, koska ilman budjettia meillä ei ole virka, eh, mm, virkoja, emmekä pysty eiseriä täydellä täysin toteuttamaan ilman budjettia. Energiastrategiassamme meillä on viisi prioriteettia. Ensinnäkin energian säästöt. Jotta 2020 tavoite saavutettaisiin, niin mm, meidän täytyy saada enemmän säästöpotentiaalia ja energiatehokkuutta pitää lisätä, se on välttämätöntä. Siksi ensi vuoden maaliskuussa – tulen antamaan teille mm, eh, energiatehokkuusstrategian eh, ja kertomaan siitä. Me odotamme mielellämme nyt teidän mietintöänne ja sitten sen pohjalta mm, käymme keskusteluja myöskin joulukuussa ja tammikuussa mietinnön laatijan kanssa, esittelijän kanssa. Meillä on muutamia määritelmäkysymyksiä vielä, mitä pitää selvittää, ja sen jälkeen kerromme, mikä meidän energiastrategiamme tulee olemaan. Kerromme sitä teille ja kaikille muille kumppaneille. Ja sitten toinen on energiaverkkojen kehittäminen jotta kaikki jäsenvaltiot ja sen ulkopuolellakin olevat mm, valtiot saataisiin mukaan. Ja sitten kolmas kohta on se, että pitää varmistaa huoltovarmuus ja myöskin energiahintojen pitää olla sellaiset, että ne pystytään maksamaan. Eli tarkoitan näillä eh, hinnoilla sähkön hinta, joka näyttää olevan hyvinkin ajankohtainen aihe. Ja neljänneksi meidän pitäisi kilpailuissa muiden maailman alojen kanssa säilyttää uusi huippuasemamme, kun kehitetään uusia energiateknologioita tutkimuksen ja kehityksen alalla. Ja meidän pitää säilyttää asemamme ja myöskin laajentaa sitä. Ja viidenneksi meidän pitäisi meidän geopoliittinen painoarvomme, meidän pitäisi korostaa sitä voimakkaammin. Eli se merkitsee, että meillä pitäisi olla yhtenäinen energiapolitiikka, mm, joka myöskin näkyy kolmansissa, kolmansien maiden kumppaneissamme voimakkaammin. Ihan varmuudella infrastruktuuripaketti on yksi avain melkein kaikkien energiapolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi – meidän täytyy olemassa olevan infrastruktuurin puitteissa, eli kaasun ja sähkön kohdalla huolehtia siitä, että verkostomme säilyy ja että myöskin laatu ja määrä ovat riittävät jo, ja meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta ja e, meidän täytyy integroida myöskin uusiutuvat energialähteet mukaan ja meidän täytyy, jos me haluamme saavuttaa kilpailukyvyn energiamarkkinoilla teidän jo esittämänne eurooppalainen suhdanne elvytyksen ohjelma on tärkeä. Ja melkein 97 prosenttia varoista käytettiin sellaisiin eurooppalaisiin hankkeisiin, joista tuli eurooppalaista lisäarvoa. Ja nämä 146 miljoonaa euroa, joita ei käytetty, käytetty, niin että hyväksytte sen, että ne käytetään uusiutuvan energialähteiden puolesti. Uskon, että siitä on hyvin paljon etua. Ja me tarvitsemme vielä laajempia infrastruktuuriinvestointeja. Meillä täytyy olla syöttöverkot, meidän täytyy myöskin poistaa pessimismi niin, että meillä on, tai voimme koko Euroopassa saavuttaa vapaan energiavirtauksen. Ja olisin hyvin kiitollinen teille siitä eh, ja sanoa, että pitää ottaa myöskin naapuruussuhteet äh, äh, huomioon. Ja haluaisin sanoa, että eurooppalainen infrastruktuuriyhteisö, jossa kaikki jäsenet ovat mukana ja että siihen liittyvät myöskin monet muut maat, Norja, Sveitsi, Kroatia ja muut mahdolliset uudet jäsenvaltiot, Serbia ja Balkan yleisesti, mutta myöskin Ukraina. Muutama päivä sitten kävin energiaministerin kanssa Kievissä, Kiovassa ja Moskovassa keskusteluja. Ja Turkin integroiminen infrastruktuuriyhteisöömme ja energiayhteisöömme näyttää minusta sellaiselta, että siitä on kaikille hyötyä, jos ajatellaan eteläistä käytävää Kaspianmerelle Ja jos ajatellaan Kasakstania, ei pelkästään Azerbaidsania, niin sekin on tärkeä. Ja jos ajatellaan Sam offensiivia Venäjän kanssa, niin minä uskon, että Venäjä energian alalla on järkevä looginen kumppani infrastruktuurin ja energiayhteisön alalla ja voimme silloin täyttää, saada täytettyä nämä hankkeet. Mitä tulee meidän tiedonantomme, joka liittyy meidän infrastruktuuriprioriteetteihimme vuoteen 2020 ja sen jälkeen, niin me olemme ottaneet jo ensiaskeleet. Ja lisä menettelyjä siinä, että miten lupamenettelyjä voidaan nopeuttaa, miten voidaan investointeja mahdollista. Ja silloin täytyy myöskin hinnan muodostusta kehittää ja meidän täytyy laajentaa tallennuskapasiteettia. Nämä ovat asioita, jotka tulevien vuosien aikana tulevat olemaan ensisijalla. Ja pelkästään sähkö- ja kaasuverkkojen kohdalla tulevien investointien kymmenen vuoden aikana investointeihin tarvitaan noin 200 miljardia euroa. Ja tässä painopisteenä on yksityiset investoinnit, eli sähkön ja kaasun kuluttajat tulevat maksamaan siitä, mutta tarvitaan kuitenkin myöskin esirahoitusta julkisista varoista. Ja tulevan vuosikymmenen budjettineuvotteluissa me tulemme ottamaan tämän seikan huomioon. Me pyrimme tässä myöskin eh, strategisiin sähkön moottoriteihin ja sen lisäksi me korostamme alueellisesti suuntautunutta yhteistyötä, eli koillisessa Euroopassa ja Pohjanmeren alueella ja Etelä-Euroopassa, Baltian maissa ja Puola ja Suomi lounas luotessa ja sitten alhaalla taas Kreikassa ja Balkian maat mukaan ottaen. Meillä on kuusi tai seitsemän suurehkoa aluetta, jossa yhteistyö aivan erityisesti on tärkeää. Ja sitten haluamme myöskin alueellista yhteistyötä laajentaa kolmansiin valtioihin. Olen iloinen siitä, että eh, Pohjanmeren maat ovat eh, sopineet yhdistymisestä. Perjantaina yhdeksän jäsenvaltiota ja Norja tulevat allekirjoittamaan yhteisen aiejulistuksen. Tämä on vain yksi tapa ja sitä tai tapahtuma ja sitä seuraavat muut muualla. Me tarvitsemme myöskin parempia ja nopeampia lupamenettelyjä. Tässä on parannuksen tarvetta. Lupamenettelyjen kohdalla <clears throat> jäsenvaltioiden lainsäädäntöä pitää, säädäntö pitää kuitenkin ottaa huomioon. Meidän täytyy säilyttää oikeusvaltio täysin, mitä tulee omistusoikeuksiin ja myöskin paikallisten viranomaisten ähm, ja kuntien omistusoikeutta pitää valvoa, mutta siitä huolimatta meidän pitää saada lupamenettely nopeutettua. Voin Saksasta sanoa, että idän laajentaminen ähm, moottoriteiden kohdalla ja rautatieverkoston kohdalla oli mahdollista ainoastaan se, että sovimme tästä, eli että lupamenettelyä nopeutettiin yleisesti ottaen. Me olimme kaikissa instansseissa nopeampia, jos ajatellaan hallintotasoja, viranomaisia ja tuomioistuimia normaalitapauksessa. Menettelyt aloitetaan, kun posti on saapunut, eli jos tulee turvapaikkahakemus tai rakennuslupahakemus tai eh, infrastruktuuri, energiainfrastruktuurilupahakemus, niin minä olen sitä mieltä, että energialupamenettelyt pitäisi kaikkea, kaikkein ensimmäisenä ottaa esiin. Sillä pitää olla etusia. Eh, sitä kautta vältämme pidemmät odotusajat ja minä odot, oletan, että jäsenvaltioissamme myöskin palkataan määräaikaista henkilökuntaa, tuomareita, viranomaisia ja viranomaisten resursseja vahvistettaisiin niin, että eh, saisimme lupamenettelyä mahdollisimman hyvin nopeutettua. Kuten sanottua, me tarvitsemme vakaan rahoituskehyksen, Eh, joka merkitsee ensisijaisesti yksityistä rahoitusta ja sitten sitä täydennetään myöskin eurooppalaisella yhteisrahoituksella. Näiden kahden suuren aloitteen lisäksi energiastrategian eh, jossa parlamentti, eli te olette hyvin tehokkaasti olleet mukana työstämästä ja meidän infrastruktuuripakettimme, jossa eh, on näitä lisä- tai tulevia askelia jo suunniteltu niin sen lisäksi meillä on myöskin ydinjäteseikat sellaisia, joista neuvotellaan. Ja minä uskon, että tämän ydinjäteaiheen kohdalla korkein mahdollinen standardi Euroopan laajuisesti pitää laatia. Ehm, turvallisuutta ei pystytä jakamaan. Siksi minä pyytäisin, että jo ennen virallisia neuvotteluja te kertoisitte oman kantanne tästä teidän omien puolueidenne ja valiokuntinne ja ryhmienne pohjalta. Haluaisin sanoa, että ydinjätteen kohdalta mm, haluamme saada muutoksia, parannuksia, rakentavia ehdotuksia, kaikenlaista kritiikkiä – Eli me haluamme, että kun näyt, kaikissa asioissa teitä kuulla, niin saamme todella hyvän lainsäädännön aikaan. Monet kiitokset. Ganz herzlichen Dank. Monet kiitokset. Täällä on koko joukko puheenvuoropyyntöjä. Jo 12 puheenvuoropyyntöä on. Ja ottaen aika huomioon, niin minä ehdotan, että nyt puheenvuoron pyytäjien lista suljetaan. Ei 13, 14. Nyt suljetaan puheenvuoropyyntäjien lista. Mikäli tämä teille sopii ja olisin kiitollinen, jos pyritte yhdessä kahdessa minuutissa käsittelemään tai esittämään kysymyksenne. Simanski ensin. Dziękuję bardzo. Pani komisarzu, mm, chciałem poruszyć... Kiitos. Haluaisin tarttua kahteen asiaan. Yhteisten energiamarkkinoiden kehittäminen on olennaista tarjonnan diversifioimiseksi ja kaasun toimituksen diversioimiseksi, niin sitä ajatellen meillä on kilpailua mustalla meillä nabukan ja sitten Gazpromin South Streamin välillä. Ja siitä riippuen, kuka tämän pelin voittaa, ja kukkaa täyttää putkensa tilauksella sitä on menestys kiinni nabukkoilla dramaattisia hetkiä. Koska Venäjä, Venäjän federaatio tukee South Streamia. Onko totta, että, että komissio mahdollisesti pitäisi South Streamia prioriteettina ää, energiakantaverkon kehittämisessä. Olisi ällistyttävä mielestäni, jos EU tukisi South Streamia Nabucon sijasta. Toinen kysymys on komission Puolan ja Bulgarian tämä amal-kaasu putkeen ja South Streamiin. Niin sitten kysyisin, onko totta, että Jamalin tapauksessa si- siihen liittyy tiettyjä rajoituksia sisämarkkinoihin ajatellen. Pulemaata. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle täällä olosta ja kiitos myös teidän hyvin kattavasta alustuksesta. Olen samaa mieltä siitä, että neuvoston kokous 4. helmikuuta varmastikin lähtee tärkeän viestin liittyen siihen, mikä asema energiapolitiikalla nyt on. Yksi 14 artiklan nojallakin perussopimuksessa. Toivottavasti tuo neuvosto myös osoittaa tämän merkityksen ja sijan, joka energiapolitiikalla on, ja varsinkin kestävällä energiapolitiikalla. Huomioon on otettava myös Euroopan parlamentti, kun kaikkea tätä valmistellaan. Minun mielestäni tätäkin on syytä tähdentää. Yksi täsmällisempikin kysymys minulla on liittyen uuteen energiastrategiaan vuoteen 2020 mennessä – Komissiohan on todennut, että meidän täytyy taata tietty määrä lähentymistä tai yhdenmukaistamista kansallisten energiajärjestelmien kesken. Tässä on tähdennetty nimenomaan sitä, että markkinat muuttuvat paikallisista markkinoista kansainvälisiksi markkinoiksi. Tietenkin Euroopan parlamentti on lämpimästi tukenut tämän tyyppistä kehityssuuntausta, joka nyt on olemassa. Kun tässä tarkastelen kansainvälisiä toimintasuunnitelmia energia-alalla, niin vaikuttaa, että meidän tukemme kansalliselle suunnitelmalle on ollut aivan oikeaa, siis Euroopan parlamentin tuki viimeisen neljän vuoden aikana varsinkin. Me olemme huomanneet, että jos ajatellaan tarpeita 2020 mennessä, niin ne on ennusteiden mukaan saavutettavissa. Jos nyt ruvetaan muuttamaan jo menestyksellistä mallia niin, että tulee vihreitä lupia esimerkiksi käyttöön, niin se mahdollisesti vaarantaa markkinoiden toiminnan uusien energialähteiden ja uusiutuvien energialähteiden kohdalla. Se on myös teidän tiedonannossakin nähtävissä on välttämätöntä järjestää tämän tyyppinen perusrakenne. Siinä tarvitaan paljon totta kai myös uudistustyötä. Haluaisinkin selvittää siis, miten te aiotte muuttaa näitä direktiivejä, joita on uusiutuvisista energialähteistä, niin että päästään eteenpäin kohti yhdenmukaisempia järjestelmiä, kohti paneurooppalaista järjestelmää. Frau von Bremt. Frau von Bremt. Dank u voorzitter. Um, uh, commissaris, bedankt ook voor uw uitgebreide uiteenzetting. Kiitos puheenjohtaja. Komissaari, haluaisin kiittää teitä kattavasta esityksestä. Me odotamme läheistä yhteistyötä kanssanne seuraavan kolmen kuukauden aikana. Viime viikolla Strasbourgissa minä keskustelin paljon energiatehokkuudesta ja nyt haluaisin kuulla lisää infrastruktuuripaketistanne. Se on hyvin tärkeä aihe, kuten tiedätte. Meidän ryhmämme pitää uusiutuvaa energiaa yhtenä tärkeimmistä tavoitteistamme ilmastopolitiikan kannalta, mutta myöskin energiahuollon turvallisuuden kannalta. Tiedän, että Monet jäsenvaltiot ovat valtaneet pieniä tai suuria aloitteita tällä alueella, mikä pohjaa optimismia, mutta oletteko te valmis sopeuttamaan infrastruktuuria kohtaamaan ää, ää, uusiutuvan energian haasteet? Ensimmäinen ratkaisu olisi tämä niin sanottu superkantaverkko, joka merkitsi, että ää, kaikenlaisia energiaprojekteja voidaan kytkeä verkkoon. Mutta toinen kysymys on sitten niin sanottu älykäs verkko. Eli tärkeää on, että otan huomioon ää, äh, uusiutuvan energian ää, äh, lähteiden hajautuksen vuoksi. On tärkeää kyetä kytkemään niitä paljon nopeasti verkkoon. Tässä on kaikenlaisia toimia jäsenmässä, mutta jotkut jäsenvaltiot ovat kosti perässä. Minulle on kerrottu, että on toimitusten kanssa on ongelmia. Jossakin jäsenvaltiossa on kertottu, että energiantuottajilla on vaikeuksia päästä verkkoon. Voisitko, herra komissaari, kertoa, mitä aloitteita voi, on tehty ongelmien kitkemiseksi? Minkälaista lainsäädäntöä tarvittaisiin, teho, jotta autettaisiin tehokasta pääsyä älykkäisiin verkkoihin? Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönjük, hogy... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos komission sen että tulitte tapaamaan tänne meitä kertomaan näistä asioista. Se on aina suuri ilo. Olisi hyvä, että tulisitte vielä useammin. Voimme tukea teitä kyllä siinä. Kolme kysymys. Siis ensi helmikuussa Unkarin kaudella järjestetään kokous. Mitä me odottelemme tuloksina tuosta huippukokouksesta, joka järjestetään siis helmikuussa? Miten parlamentti voisi taata huippukokouksen menestyksen. Toiseksi, milloin voitte esitellä esityksen perusrakenteiksi, kun ajatellaan älyverkkoja, jotta saadaan aika mahdollisimman paljon tehoa. Olisi kuitenkin tärkeää mielestäni, kun tässä käydään kilpailua energiayritysten kanssa, Siksi minä uskon, että on erittäin tärkeää, että voimme käyttää kaikkia, kaikkea sitä hyötyä, jota energialalta löytyy tällä hetkellä. Kolmanneksi kysymystä paremminkin huomioon. Olen iloinen siitä, että teillä on ollut riittävästi urheutta tehdä ehdotus uusiutuvista energialähteistä. Minä voin taata teille, että tästä käydään kovaa keskustelua vielä parlamentissa niin, että se etenee. Kiitoksia, herra Hengen. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire, le... Kiitos, herra komissaari. Ranskan parlamentti transponoidessaan luodessaan sähköverkkoja on, on, on nyt hyväksynyt lain, joka koskee uutta sähkömarkkinoiden järjestystä. Tämä laki on kaikkien asiantuntijoiden mukaan tärkeä asia. Tämä johtaisi ää, sähkön hinta on noussut 7 prosenttiin. Sitten vielä parilla kymmenellä prosentilla vuoteen 2015. Samoin asiantuntijoiden mukaan tämä ei hyödytä kuin muuta sähkön yritystä Ja muulle maailmalle se ottaa haittaa. Koska komission tarkoitus on edustaa yleistä etua eikä mitään yksityisiä etuja, kyse minkälaisiin toimiin ryhdytte välttääkseni sitä, että kuluttajia ei hyväksikäytetä. Ja ja äh, kun ryhdytte toimiin, ää, äh, ää, äh, ää, toimii kaikkien edun solmiseksi, niin meidän pitäisi edistää yhteistä kehitystyötä ja vähentää myöskin rahoituskuluja. Kollega Balšitis. Kollega Balšitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Kiitos, herra puheenjohtaja. Herra komission jäsen, olen kovin kiitollinen teidän alustuksestanne, myös tästä tiedotteesta, joka oli hyvin selkeä. Jos se olisi esitetty vuosi sitten, emme olisi ehkä ymmärtäneetkään sitä, että tilanne on kuitenkin nyt muuttunut. On nyt ajateltava niin, että jatkossa meillä on yhdenmukainen energiajärjestelmä. Komissio on esittänyt uudenlaista karttaa kokonaan energiaa varten. Ehkä tässä tapauksessa meidän pitäisi uudelleen vielä miettiä myös maiden energiasuunnitelmia. Joissakin maissa on sellainen ongelma, voitaisiinko ruveta pystyttämään merkittäviäkin yrityksiä. Esimerkiksi ydinvoimaloita on suunnitteilla, aina ei ole löytynyt selkeitä vastauksia. Ehkä tällainen uusi tapa tarkastella energiaa antaisi komissiolle mahdollisuuden antaa jotain osvittaa jäsenmaille. Joskus on ollut puhetta siitä, että on halvempaa tuottaa ydinvoimaa kuin uusiutuvista energialähteistä. Ettekö ole sitä mieltä, että on välttämätöntä antaa kannustimia myös maille. Angelika Niebler. Kiitoksia puheenjohtaja, herra komissaari haluaisin nyt ensin kiittää siitä, että meillä on mahdollisuus keskustella. Minusta on erittäin hienoa, että vielä ennen energianeuvostoa tulette tänne keskustelemaan meidän kanssamme. Minulla on yksi tärkeä kohta energian infrastruktuurin rakentamisessa kun ja laajentamisessa, verkostojen laajentamisessa, niin kuin te sanoitte, mutta minä suhtaudun skeptisesti rahoitukseen. Tehän sanoitte jo, että suurimmaksi osaksi pitäisi olla yksityisrahoitus ja sitten osittain myöskin yhteisrahoitus, mutta jos jos ajattelen budjettineuvotteluja ja yksittäisten jäsenvaltioiden budjetteja. Minä uskon, että hyvää tahtoa on olemassa, mutta että mm, näitä määrärahoja on erittäin vaikeaa saada mm, läpi vietyä. Eikö, mm, ehkä meidän pitäisi eurobondeja miettiä energian ja infrastruktuurin kohdalla niin, että pystyisimme eurooppalaiset verkostot paremmin rakentamaan. Mm, ja sitten minua kiinnostaisi myöskin tämä lupamenettelyn nopeuttaminen. Eh, minusta tämä on aivan välttämätöntä ja kiitän teitä siitä, että näin määrätietoisesti asiaa haluatte ryhtyä käsittelemään. En tiedä, kun lupamenettelyt ovat kaikkialla kansallisia ja sitten Saksassa mm, taas osavaltioiden tasolla. Miten Euroopan tasolla pystytään puuttumaan tähän asiaan ilman, että sanottaisiin, että subsidiariteetti tulee tässä kyseeseen, että Brysselin asia ei ole puuttua asioihin. En tiedä, miten haluatte Euroopan laajuisesti asian hoitaa. Sitten Desertec-kysymys. Onko tämä myöskin semmoinen asia, mikä energiainfrastruktuuriin otetaan huomioon. Onko tämä yksi teidän prioriteeteistanne ja mitä komissio aikoo tässä kohdin tehdä? Minä hyvin suurella mielenkiinnolla odottelen sitä, että mitä tässä tehdään. Kiitoksia Ivo Belet. Uh, thanks very much, uh, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti, koska minulla on sama kysymys kuin Angelikalla. Tämä koskee rahoitusta pontevaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Kun te puhutte uusista rahoitusvälineistä, niin nyt meillä on erinomainen mahdollisuus luoda tällaisia euroobligaatioita ja käyttää niitä keinona näiden kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Voitteko antaa meille aikataulua? Milloinkahan nuo uudet rahoitusvälineet, ovatko ne eurobondeja tai lainojen takuita julkisen sektorin ja yksityisen sektorin yhteistyölle. Milloin ne olisivat toteutettavissa EUlle? Milloin ne olisi käytettävissä? Ja toinen on, kysymys on lupaprosessi, joka on ratkaiseva. Kuvasi tästä hyvin. Puhuisitte tästä yhden luukun järjestelmästä EUssa, jossa EU olisi koordinoija joka koordinoisi alueellisten viranomaisten kanssa. Tämä on mitä tärkeintä. Toki tuemme teitä tässä tärkeässä asiassa, koska tämä on infrastruktuuriprojektien perustaa. Mutta milloin nämä yhden luukun järjestelmät ovat käytössäsi? Koko lupaprosessin pitäisi kestää viisi vuotta koska tämä on realistista 2014-2018. Kiitos. Ähm, Työjärjestyspuheenvuoro. Mielestäni olisi kiva, jos komissio voisi jo nyt vastata näihin kysymyksiin. Sitten toinen kierros. Mutta tulee 5, 16, 20 kysymystä. Ei se ole kivaa dynamiikan kannalta tai vuorovaikutteisuuden kannalta tykkään näin. Haluaisin antaa vielä yhdelle kollegalle mahdollisuuden esittää kysymys, koska meillä on tietty aika käytettävissä. Jos haluaisitte, äh, äh, komissaari, että äh, nyt käsitellään tätä, mutta muuten antaisin, olisin antanut kollega Saldolle puheenvuoron. It's your problem now. <laughs> Thema Gasleitungen. Mitä tulee kaasu, johtiin ja, johtoihin ja sitten tähän eteläiseen käytävään, niin meillä ei ole mitään tarkoitusta estää South Streamia tai millään tavalla olla siinä esteellinen. Me pidämme South Streamia sellaisena putkistona, joka toisi Venäjältä kaasua Euroopan markkinoille. Mitä tulee putkien lukumäärään tai kapasiteettiin, eh, niin sehän lisäisi Venäjältä tulevan kaasun määrää tänne. South Streamissa emme näe sellaista putkistoa, jos ajatellaan, että, se millään lailla vaikuttaisi Kaspianmeren alueen putkeen. Mitä tulee TAB ja ITCI-hankkeisiin ja sitten Nabukon, niin me tulemme tukemaan sitä Euroopan intressien pohjalta. Mitä tulee Kaspian meren alueeseen, Azerbaijan on, niin kuin ennenkin, valmistoimituksiin. Ja sitten Turkin naapurivaltiot ovat pikemminkin suljettuja. Sitten sitten valmius Itävallan, Unkarin, Bulgarian kautta Azerbaidsanista, niin eh, tämä putkiston rakentaminen on hyväksyttävissä. Kyseessä on vain määrä. Ja minusta tuntuu, jos ajatellaan Bagdadin hallituksen muodostamista, että siellä, sinne saataisiin neuvottelukykyinen hallitus, että kaasutoimitukset Irakin kautta toimisivat, niin siinä saattaa olla konkreettinen perusta. Ja sitten presidentti hyvin selkeästi muutama päivä sitten sanoi, että olisi Kaspian meren kautta mm, valmiutta toimittaa kaasua ja kaasuputkit rakentaa. Ja puheenjohtaja Barosun tarkoituksena on vuoden alkupuolella matkustaa tälle alueelle ja ähm, myöskin silloin hän tulee Euroopan intressit siellä ilmaisemaan. Ehkä olette vieneet, että ja tämä on hyvin mielenkiintoista, että Putin oli Berliinissä – ja hänellä oli hyvin paljon rakentavia ehdotuksia kauppa- ja teollisuuskumppanuuksista, mutta sillä varauksella, että mitä tulee sisämarkkinasääntöihin, niin tulemme muutaman viikon kuluttua näkemään nämä konkreettiset vaikutukset Puolaan, Venäjään, Bulgariaan, Venäjään, mitä tulee Venäjän hallitukseen, niin yhdeksän päivää sitten käytiin venäläiseurooppalaiset eurooppalaiset kymmenennet energiavuoropuhelut ja halutaan säädellä omia markkinoita ja sitten meidän filosofiamme pitää noudattaa, mutta siitä huolimatta haluamme saada sellaisia ratkaisuja, joilla voidaan yhdistää Puolan ja Venäjän intressit. Putin puhui siitä, että hän, ei, että hän rakentaa yhden putken ja me rakennamme sitten vielä toisen. Eli nämä ovat tällaisia emotionaalisia seikkoja, niitä ei pystytä ihan järkiperäisesti ratkaisemaan ja selvittämään. Ja sitten toiseksi, minä mielelläni teidän luvallanne, mikäli haluatte, niin ennen 4. helmikuuta mielelläni tulisin vielä tänne keskustelemaan kanssanne niin, että Eurooppa-neuvoston esityslistasta voisimme teidän kanssanne keskustella. Meillä on Van Rompoin kanssa työryhmä perustettuna – sekä esityslistasta että niistä aiheista ja sitten siitä esimateriaalista, mitä tarvitaan. Sekä Van Rompuy että Barroso tulevat olemaan näistä asioista vastuussa. Tässä on 14 eri kenttää. Ensinnäkin siinä on välitase ja miten markkina, markkinoilla toimitaan sitten energiainfrastruktuuri. Sitten kolmanneksi yhteiset muotoilut energiapolitiikassa kolmansiin valtioihin nähden. Siis, ja sitten neljänneksi energiatutkimuksen painopisteala, energiatehokkuus viidentenä ja konkreettinen, konkreettiset menettelyt, koska tulevien kymmenen vuoden aikana haluamme päätyä tavoitteisiimme sikäli kuin se on mahdollista. Ja sitten säädösten harmonointi uusiutuvien energialähteiden kohdalla todellakin, kun meillä oli hyvää menestystä viime vuosikymmenellä lukuisissa jäsenvaltioissa on säädöksiä ja tuki mahdollisuuksia löydetty integraation ja uusiutuvien energialähteiden laajempaan käyttöön, niin nyt Euroopan tasolla on lähinnä tulossa harmonointi. Eli sellaiset hankkeet kuin tuulipuistot Pohjanmerellä, Yhdistyneen kuningaskunnan rannikolla ja sitten tallennus Norjassa tai varastointi Norjassa ja sitten Hampuri, Amsterdam, Rotterdam, Köln tällaisina keskiöinä. Ja nämä kaikki ovat yhden jäsenvaltion alueella. Siksi kansalliset takuut sille, että miten voidaan ensisijainen syöttö hoitaa tai sitten hinta, joka rajalla määrätään. Ja Välimeren alueella tämä käy vielä paljon selkeämmin ilmi. Siksi kun puhun harmonoinnista, en puhu eurooppalaisesta harmonoinnista, mutta harmonoinnista. Eli mm, varastoinnin ja hinnan kohdalla täytyy harmonointia saada aikaan. Eli on sitten kyseessä jonkunnäköinen passi tai ähm, henkilötunnus tai haju tai väri tai mikä sitten onkaan. Siinä on eri seikat eh, ja rajat ylittävien eurooppalaisten hankkeiden kohdalla. Mitä tulee Smart Bridgeen, niin tässä meillä on työryhmä, joka, eh, jonka pitäisi sitten kevään loppupuolella vastata siihen, että mitä eurooppalaisella tasolla pitäisi tehdä. Eli tekniset standardit, miltä johtojen pitäisi näyttää tai minkälaisia niiden pitäisi olla, miten sähkötekninen ja eh, IT-teknologia, miten ne pystytään yhdistämään. Ja toiseksi Smart City, Cities-aihetta halutaan edistää. Ja sitten juuri tämän, nämä verkostot, sähkö Eh, ja muut verkostot, joissa on lisäarvoa, niin että saadaan viestintää ja informaatioverkostoja yhdistettyä. Tässä mielenkiintoisia lähestymistapoja, jos ajatellaan meidän majakkahankkeitamme komistiossa, niin se tukee myöskin meidän Smart Cities-hankettamme. Ja sitten toisen sisämarkkinapaketin täytäntöönpanon kohdalla harjoitamme painostusta ja kolmannen sisämarkkinapaketin kohdalla keväällä, kun määräajat ovat menneet umpeen, niin ne, jotka ovat vähän jälkijunassa, niitä tulemme painostamaan. Ja meidän pääosastomme ja muut pääosastot osallistuvat neuvontaan jäsenvaltioissa siitä, että mikä on välttämätöntä lainsäädäntöä ja säädöksiä ja normien laatimista. Ja sitten täällä kysyttiin myöskin infrastruktuurien lupamenettelyistä ja rahoituksesta. Rahoituksen kohdalla on ensisijaisesti kyseessä se, että kansalliset sääntely, sääntely ja lait, esimerkiksi sähkön hinta, että siitä pitää varauksin panna rahaa. Ja tässä kansallisilla säätelijöillä on kansallisten, kansallisen lainsäädännön pohjalta, pohjalta tehtävänä edistää kilpailua ja estää karteleja. Ja toinen tehtävä on, että pitää kuluttajien eh, kannat ottaa huomioon ja pitää hinnat mahdollisimman vakaina. Säätelijöiden kohdalla me tarvitsemme kuitenkin myöskin hintaa korottavaa elementtiä – koska verkkojen omistajien hinnanmuodostusta, siis syöttöverkkojen kohdalla ja sitten lupamenettelyn kohdalla, varastojen, varastoinnin ja verkostojen rakentamisen ja uudistamisen kohdalla tarvitaan rahoitusta, mutta siitä huolimatta tulee olemaan sellaisia verkkoja, jotka ovat vaikeita. Ja siitä huolimatta juuri rajat ylittävien jo verkkojen kohdalla tarvitaan myöskin eurooppalaista yhteisrahoitusta. Siksi sanon, että tämä on siis vapaasti sanottuna, tämä ei ole virallista vielä. Kun suhdanneohjelma on päättynyt, niin katsomme, mitä se kolmen vuoden aikana meille on tuonut, mitä tulee energiainfrastruktuuriin. Meillä on 2,3 miljardia euroa varattu tähän. Ja jos tulokset ovat hyviä, ilman että siitä olisi suuria hankaluuksia, 10-40 prosenttiin on ollut yhteisrahoituksen osuus ja juuri pienehköissä jäsenvaltioissa, joissa markkinat ja kuluttajat eivät vielä ole niin kestäviä ja vahvoja. Eli tämä merkitsee 80 miljardin euron vuosittaista mm, rahoitusta viidestä kymmeneen vuoteen pitäisimme tällaista rahoitusta mielekkäänä niin, että meillä olisi kannustun, kannist, kannustimia yhteisrahoituksessa, ei pelkästään kriisiaikoina, vaan myöskin normaalien talousarviovuosien aikana. Lupamenettelyn kohdalla yleisesti suunnittelussa mm, meillä on myöskin kansalaisjärjestöt ja virastot kumppaneina, mutta me emme voi puuttua kansalliseen lainsäädäntöön. Eli se, että lupamenettelyjä nopeutetaan ja suunnittelua nopeutetaan, tuomioistuinmenettelyt eh, ja ne, mm, lainvoimaisuus, se voi, voi tapahtua ainoastaan jäsenvaltioissa, mutta me voimme sopia jäsenvaltioiden kanssa eh, lyhyemmistä teistä tai sitten, että annetaan etusia energiainfrastruktuurille tällaisissa menettelyissä ja hankkeissa. Ja sitten tässä mm, panostamme parhaisiin käytäntöihin ja niihin prosesseihin niin, että eh, pidetään kiinni oikeusvaltioiden periaatteista jäsenvaltioissa, mutta jos lupamenettelyn nopeuttaminen on mahdollista, eh, niin että viidestä kahdeksaan vuoteen saadaan eh, verkostot rakennettua sen sijaan, että siihen menisi 20 vuotta, niin se ei ketään haittaa, mutta tämä liittyy meidän energiapolitiikkaamme myöskin. Ja tässä haluamme mennä eteenpäin ja puhua Välimeren alueesta. Siellä on myöskin muita tiimejä. Eh, ranskalaiset ovat perustaneet yhteisön ja kyseessä on se, että että voimmeko eurooppalaisten investoijien kanssa Marokossa, Tunisiassa, Algeriassa, Libuas, Libyassa ja sitten myöhemmin myöskin näissä muissa maissa, Mauretaniassa esimerkiksi, eh, voimmeko siellä mm, antaa kannustimia investointeihin ja sitten sallia sähkön tuonnin esimerkiksi aurinkoenergiaa mm, ja mm, vastaavia ja taata infrastruktuurin turva, turvallisuus ja huoltovarmuus tai merivedestä saatava energia tai aurinkoenergia, mikä sitten teknisesti on mahdollista. Ja tällä pyrimme harmonoimaan eurooppalaista lainsäädäntöä tai kansallista lainsäädäntöä uusiutuvien energialähteiden kohdalla ja sitten sisämarkkina. Kysymys on myöskin se, että esimerkiksi espanjalaiset sähkömark- espanjalaisista sähkömarkkinoista ja tulee um, ranskalaisten kanssa ja ranskalaisista saksalaisten kanssa eurooppalaiset markkinat. Eli nämä ovat välttämättömiä edellytyksiä, jotta pääsisimme eteenpäin. Sitten kollega Shadow. Merci, monsieur le Kiitos puheenjohtaja, kiitos herra komission jäsen. Te mainitsitte yhtenä painopisteenä energiakulutuksen vähentämisen ja energiatehokkuuden. Sitten päästään keskustelemaan putkista ja kaasutoimituksista, mutta muistuttaisin vain näitä 20 prosenttia kulutuksen leikkauksesta vastaa 15 napukkoputkea energiantuotannotona. Ja kun kerran mainitsitte myös Baroson vierailuohjelman niillä alueilla, joista ehkä kasvua saataisiin, ja niin sinällään ihan ok, mutta eikö voitaisiin ajatella, että helmikuisessa huippukokouksessa paikkakunnalla olisi myös komissiopaikka ja olisi näyttelykin, olisivat parhaat lämmittimet, joita löytyy markkinoilta Euroopassa. Jos ajatellaan ekosuunnittelua, jolla voidaan merkittävästi energiaa, suorituskykyä lämmittimissä lämpökattiloissa parentaa, niin siinä voitaisiin myös säästää energiaa ja eikä tarvitse näitä napukkolinjoja. Mainitsitte myös energiaköyhyyden. Se ei rajoitu pelkästään sähköön. Tässäkin jos ajatellaan sääntelyä autojen hiilidioksipäästöjen osalta ja olla kunnianhimoisia normeissa, niin me voidaan kyllä aika nopeastikin 20-30 prosenttia leikata polttoainekulutusta. Sama juttu, jos rakennuksissa peruskorjattaisiin nykyisiä, niin varmasti voidaan lämmitystä kahdella kolmella kertoimella leikata kulutusta. Usein nämä kunnianhimoiset tavoitteet eivät vain kerro, että kaikkiaan käynyt todellisuudeksi. Kollega Metsaros. Kollega Metsaros. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin. Energiapolitiikkahan kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Tästä syystä haluamme kuitenkin esittää kiitokset komission jäsenellä vastuunkannosta yhdenmukaistamisessa hän tekee parhaansa. Se on erittäin tärkeää. Täytyy muistaa kuitenkin, että energiahuolto on tärkeää. Siksi on erittäin tärkeää myös, että mietitään tuotantoa. Keski- ja Euroopassa edelleenkin ollaan kovin riippuvaisia energiantuonnista ja siksi haavoittuviakin. Minä kysyisin seuraavaa tähän liittyen. Komission jäsen, miten te näette, että jatkossa voitaisiin paremmin integroida eurooppalaiseen verkkoon perusrakenteisiin ne maat, jotka tulivat 2004 jälkeen tässä ajatellen enemmistöä näistä maista. Tässä Keski- ja Itä-Eurooppaa tässä lähinnä se liittyy varmasti rahaan, mutta onko teillä aikataulusta mitään käsitystä? Tämä ensin Toiseksi, Viime aikoina me olemme ehkä suorasukaisemmin puhuneet myös ydinvoimasta. Aikaisemmin oltiin hiukkasen varovaisempia. Me tiedämme, että suuri osa sähköstä tulee ydinvoimasta. Tämä on tärkeää siellä varmasti tulevinakin vuosikymmeninä Euroopassa. Komissiossa minä tiedän, että te toimitte tälläkin saralla, mutta kysyisin kuitenkin vielä ydinjätteiden turvallisesta kuljettamisesta se mikä on teidän näkemyksenne? Tässä tarvitaan myös näiden kuntien suostumus, kun niitä läpi kuljetetaan jätteitä. Muistamme varmasti tilanteen, kun niitä viime viikollakin kuljetettiin. Jos te joutuisitte päättämään, niin mikä teidän mielestänne olisi kaikkein tärkein tavoite TKssa? Mihin antaisitte eniten varoja? Mia. Kollega Udi. Kollega Udi. Merci, monsieur le président. herra komission Jäsenvaltiot ovat vastuussa pohjimmiltaan me olemme organisoineet markkinat ajatellen energianhuollon turvallisuutta. Meillä on kysymys energiamarkkinasta. Miten teistä energian sisämarkkinat ovat organisoidut? Vaikka meillä on sisämarkkinoita, jos meillä ei ole eurooppalaista säätelyviranomaista. Ollaan puhuttu säätelyviranomaista rahoitussektorilta. Miten te koette e, e, eurooppalaisen ja kansallisen säätelyviranomaisen suhteen energiasektorilla. Ja sitten maakaasu Kaspian seudulla ka- komissiolla vanha idea tähän liittyen. Tämähän ei ole kauhean johdonmukaista ajatellen EUn kilpailulogiikkaa. Ja sitten kysymys Desertekistä. Voisitko kertoa myös tästä projektista ja sen tilanteesta? Kaasuverkostot ja sähköverkostot. Seuratteko kuka ne omistaa? Ja voimme kansalaiset saada vakuutusta, kun me vapautamme sisämarkkinoiden toimintaa että mistään ulkomaalaisesta omistajasta ei voi tulla ää, äh, sähkö- tai kaasuverkon omistaja, tällöin Gazpromia tai kiinalaista ää, äh, toimijaa, joka on Proctekin. Miten me voimme taata, että verkostomme pysyvät eurooppalaisina? Claude Thomas. Claude Thomas. Äh, ich wollte zuerst, äh... Halusin ensin tämän Roa Niblerin idean ottaisin eurobondeista ja sitten miten infra, ja yhdistäisin infrastruktuuriin. Minulla on yksi kysymys, jonka halusin ottaa esiin. Eli tässä, mitä kerroitte, uudist, uusiutuvien energialähteiden harmonointi pyrkimyksistä. Haluaisin muistuttaa jäseniämme siitä, että 2007 syksyllä Euroopan komissio teki ehdotuksen EU-laajuisesta harmonoinnista sertifikaattien kohdalla. Ja sitten me parlamentaarikot keskustelimme jäsenvaltioiden kanssa ja analysoimme sitä ja päädyimme siihen, että ensinnäkin jos annetaan sitovat kansalliset tavoitteet ja jos maat myöskin kansallisia järjestelmiä haluavat, niin Puola ei koskaan hyväksynyt tätä eh, sitovaa päätöstä, jos ei direktiivissä selkeästi luotaisi eh, selkeästi eh, sitä, että biomassa tuotantoa Puolasta voitaisiin ostaa ja sitten tuoda kallista energiaa sinne. Ja sitten tämä oli yksi. Ja sitten jos lähdetään näistä kansallisista täsmällisistä tai teknologiaa spesifisistä sertifikaateista, niin silloin me luomme marginaaliset kustannusmarkkinat. Ja meidän täytyisi rahoittaa myöskin sellaisia tuulivoimaloita, joita, jotka olisivat 50-90 miljardiin euroon kalliimpia Euroopan kansalaisille ja kuluttajille. Ja näin kuin te asian nyt esititte, niin minusta tuntuu, että te avaatte jälleen sen keskustelun, mitä olemme käyneet hyvin yksityiskohtaisesti. Ja minusta se, mitä te teette, on suora hyökkäys kansallisia järjestelmiä vastaan. Ja tämä on hyökkäys sitä uusiutuvia energiaa eh, kohtaan tätä direktiiviä ei ole vielä edes täytäntöön pantu. 5.12. se vasta pannaan täytäntöön. Haluaisin, että ihan selkeästi ilmaistitte, että näin ei ole, ettekä ole sanoneet vielä sanallakaan, että meillä on direktiivissä sellaisia yhteistyömekanismeja mukana, joista te jo puhuitte. Offshore-tuuli puistot, ne voidaan to, ne laitia näin, kun on ehdotettu tässä direktiivissä, ja mitä tulee tähän 300 tai 500 megawattiin, josta nyt puhumme, eli tämä on aika pieni. Emme voi tätä ähm, erämäähanketta kansallisin varoin ähm, tukea. Ähm, emme voi antaa sille etusijaa. Ähm, eli jos verrataan sitä tähän 300 megawattiin erämaa energia energiaa. Tässä olette hyvin vaikealla alueella. Kollega Makis seuraavaksi. Eh, dank u voorzitter, dank commissaris voor uw komst. Ik heb... Eh, eh, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsen. Lyhyt kysymys, jos sallitte. Puhuitte aikaisemmin älymittareista. Ne ovat erittäin tärkeitä paikallisesti tuotetulle energialle. Tässä on ollut puhe myös älykaupungeista. Standardit ovat tietenkin tärkeitä tässä. Oikeastaan aika sokerava, että komissio on näin myöhään tullut ulos standardiensa kanssa. Sähköautosta on ollut puhetta myös koko vuoden. Nyt komissio on ehdottamassa standardia, mutta vuonna 2012. Mistä standardista on puhe? Missä aikataulussa? Lisäisin vielä sen verran, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole kovin innokkaita älymittarista. Minun maani on aikaisemmin vastustanut tätä yksityisyyden suojelusyistä. mutta myös superverkosta. En ole koskaan nähnyt minkälaisia suunnitelmia, jotka, olisi, jotka olisivat vähänkään kokonaisvaltaisempia sen takaamiseksi, että paikallisesti tuotettu energia olisi käytössä. Meillä on kyllä supermoottoriteistä puhetta, mutta ehkä näitä sähkön moottoriteitä ei ehkä tarvittaisikaan, jos olisi paikallisesti tuotetusta energiasta ja pienistä volyymeista. Meidän täytyy siis edistää paikallisesti tuotettua energiaa, mikrotuotantoa. Kyllä minä lopettelen kohta. Minä tiedän, että meillä on ollut aika Kyllä kylmä ilma ja varmasti kohta pingviinit ilmestyvät esille. Niin, tämä taisi olla osa markkinointikampanjaa, joka liittyy ekomerkintöihin. Ehkä tällä voitaisiin jopa säästää 40 miljardia, jos kohennettaisiin lämmitysjärjestelmiä. Tässä on ajatuksena se, että energiatehokkuus on suuremmoinen tapa, ei pelkästään säästää kuluttajien rahoja, vaan näin päästäisiin myös pitkälle ympäristötavoitteissa. Gilek. E, dziękuję bardzo. Myślę, że e, ten efekt... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komission jäsen. Brysselin sää lienee seurausta ei ainoastaan ilmaston lämpenemisestä, Mutta joka tapauksessa minulla on kolme kysymystä. Kolme kertaa 20. Tämä on tavoite. Eikö tämä tavoite, tavoite saavutettaisi paremmin, jos kukin jäsenvaltio kykenisi toteuttamaan näitä tavoitteita joustavasti? Miten se, että, että teen näistä EU-tasolla? Esimerkiksi Puolassa energian ja lämmön yhteistuotanto olisi paras keino saavuttaa tuo tavoite. Ja sitten näiden kolmen tavoitteen joukossa 2020-2020, eikä meidän pitäisi määritellä tehokkuutta. Emme halua mitään rajoitteita, haluamme aitoa tehokkuutta. Eli rationaalinen energiankäyttöä. Eikä meidän pitäisi vapauttaa varoja noihin isoihin investointeihin isolla voimalaitoksilla ja, ja hiilen taltoinottoa ja säilyttämistä pitäisi ajatella myös muiden äh, tuottajien yhteydessä, koska me haluamme reilua, tasaista pelikenttää. Sarza, vaša prezentaatio. Imam dvi Kiitoksia komission jäsen alustuksesta. Niin kaksi kysymystä. Ensinnäkin liittyen siihen, mitä kollega Odi kysyi suhteestamme Venäjään. Navukko on varmasti tärkeä hanke. South Stream ei täytä meidän energiastrategiamme kriteereitä. South Streamissa Venäjä käyttää innovatiivista lähestymistapaa, jotta se pääsisi näin sisämarkkinoille. Haluaisin tietää, voitteko vähän enemmän kertoa siitä, mitä komissio aikoo tehdä puolustaakseen meidän etunäkökohtiamme ja miten tässä voitaisiin sitten kolmannen vapauttamispaketin ehdot täyttää. Toiseksi, kun mainitsitte täällä pitkät lupamenettelyt energian perusrakenteissa, niin Euroopan parlamenttihan on tukenut esitystä siitä, että Euroopan komission pitäisi laatia ehdotus vähimmäistandardeiksi uusia voimaloita varten. Myös lupamenettelyä varten haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tästä. Haluaisin myös kuulla teidän mielipiteenne uusista luvista voimaloille Euroopan unionissa. Tämä on tärkeää jäsenvaltioille, jotka nyt ovat miettimässä sitä, että ydinvoimaloita rakennettaisiin, mutta yhtä tärkeää niillekin, joilla on vähemmän kantokykyä inhimillisissä voimavaroissakin. Frau Kollegin Reera. Riira Madure. Eh, muchas gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa komission jäsen tänne valiokuntaan. Me haluaisin nyt esittää konkreettisen kysymyksen, joka liittyy verkkoyhteyksiin. Te totesitte itsekin, että ne ovat ennakkoedellytys sillä, että tavoitteet saavutetaan sisämarkkinoilla integraatiossa ja saadaan uusiutuvaa energiaa. Kuitenkin on niin, että energia ei virtaa koko alueella Euroopassa niin kuin pitäisi. Täällä on aina pullonkauloja ja aika rientää. Siksi eikö teidän mielestä ole tullut korkea aika käyttää mekanismia, joita meillä on käytettävissämme, jotta voitaisiin vahvistaa nopeasti näitä heikoimpia yhteyksiä järjestelmästämme. Esimerkiksi haluaisin viitata tässä kaasuun. Nimittäin jos ei olisi yhteisymmärrystä jäsenmaat tekisi, sen, niin ehkä komissio tai te voisitte ajatella, että puuttuisitte ikään kuin välittäjänä, kuten täällä on ollut puhetta, sillä olisi samantyyppinen rooli kuin herra Montilla on ollut puolestaan sähköyhteyksien luomisessa. Voisiko komissio ajatella tämä tyyppistä puuttumista asioihin, että päästäisiin pattitilanteesta konflikteissa, joita on tässä verkon pullonkaulakohdissa. Kiitos. Kiitoksia. No niin, nyt kaikki puheenvuorot on pidetty, mutta Rouva Tikau pyysi vielä puheenvuoroa, mutta ihan lyhyesti. Uh, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să vă... Herra komission jäsen, haluaisin esittää kysymyksen, joka koskee toimenpiteitä, joihin komissio aikoo tehdä energiaköyhyyteen puuttumiseksi, koska valitettavasti on paljon perheitä. Paljon perheitä, jotka kohtaavat energiaköyhyyden riski. Toinen kysymys. Rakennusten energiatehokkuus. Euroopan kehitysrahasto, aluekehitysrahasto vakauttaa 4 prosenttia kansallisesta kiinteästä. Nämä 4 prosenttia kiinteästä voidaan käyttää äh, rakennusten, rakennusten toista as, äh, energiatehon kuten kasvattamiseksi. Me haluamme parantaa energiatehokkuutta ja tiedämme, että 90 prosenttia rakennuksista, jotka on vuosisadan vaihteessa, viime vuosisadan vaihteessa rakennettu, on yhä pystyssä. Voit, kun te olette koheispolitiikassa herra Hannin kanssa tekemässä, niin eikö, eikö Federin kiinteitä voisi nostaa 10 prosenttiin tämällä alueella epäkaisesti, mutta että 10 prosenttia voitaisiin käyttää rakennusten energiatehokkuuden lisäämiseksi. Komissaari Ein Teil Ihrer Frage. Osalla teistä, teidän kysymyksistänne on hyvin laaja ulottuvuus ja sitten ähm, kun roadmap ja tiekarttaa äh, laadimme, niin se liittyy siihen monta, monessa kohdin. Eli nyt me äh, keskitymme seuraaviin kymmenen vuoteen, eli 2020 asti, ja mitä tulee energiamiksiin ja investointeihin, mutta sitten pidemmällä aikavälillä niin pyytäisin että keskustellaan sitten tulevien vuosien aikana näistä, jos ajatellaan 50 vuotta eteenpäin, niin voimme tehdä sen kiirehtimättä, mitä sitten tulee näihin vaihteiden asettamiseen. Mitä tulee energiaköyhyyteen tähän kysymykseen, joka juuri esitettiin, niin Belgian ministeri Manjet neuvoston puheenjohtajana otti sen yhdeksi painopistealueeksi ja perjantaina me tulemme esittämään raportin tai työpaperin, jossa puhutaan energiaköyhyydestä ja siitä, että mitä voidaan tehdä eh, talouden puolella tai sitten poliittisesti. Tämä on yksi painopistealue. Minä uskon todellakin, että ainakin sähkön alalla meidän täytyy pitää kiinni siitä, että energiaköyhyys eh, täydentää tai poistaa ravitsemusköyhyyden. Tämä liittyy voimak- tai suuressa määrin myöskin sisämarkkinoihin ja niihin hankkeisiin, mitä meillä siellä on. Eli jos me otamme infrastruktuurihankkeet vakavasti ja ajattelemme, että köyhien ei tarvitse siitä maksaa, tai jos sähkön hinta nousee, niin näissä kohdin meidän täytyy aivan erityistä painoa antaa energiaköyhyydelle. Ja sitten kysyttiin siitä, että miten on 2020 20, 20 tavoitteiden laita, pitäisikö niitä soveltaa joustavasti. Ensinnäkin minun täytyy tämä hyväksyä. Eurooppa-neuvosto ja parlamentti ennen nykyistä parlamentin ja komission toimikautta on näistä päättänyt Mm, päättänyt. Ja mitä tulee hiilidioksidiin ja uusiutuviin energialähteisiin, niin siinä kohdin me olemme hyvin hyvällä tiellä, mutta meidän täytyy energiatehokkuutta vielä eh, mm, nopeutetusti viedä eteenpäin. Ja sitten, jos kunnioitetaan jäsenvaltioita, mutta uskon, että ilman sitovuutta tai valvontaa, niin tämä eh, joustavuusperiaate perustuu pelkästään luottamukseen – Eli jos jäsenvaltiot sanovat, että me emme ole tavoitteita saavuttaneet, silloin meillä on myöskin budjetti menettelystä jäsenvaltiossa kokemuksia jo tältä päivältä ja siksi minä olen sitä mieltä, että luottamus on hyvä, mutta luottamus ja valvonta ja samat tavoitteet kaikille tuntuu minusta tehokkaammalta ja uskottavammalta tieltä. Mitä tulee tehokkuusaiheeseen, niin se on sellainen asia, että haluaisin esittää kysymyksen teille, että merkitseekö tehokkuus säästämistä vai merkitseekö se energia täsmällisyyden lisäämistä meidän automme tai monet autot ovat tänä päivänä paljon energiatehokkaampia kuin monta vuotta sitten, mutta siitä huolimatta tarvitaan yhtä paljon bensiiniä, koska energia tehokkuuden kautta ähm, siis ähm, moottorit eivät tarvitse niin paljon, mutta sitten tulee ilmastointilaitteet ja suorituskyky, niihin tarvitaan energiaa. Eli haluammeko saavuttaa sen, että energian kulutus laskee 20 prosenttia vai haluammeko saavuttaa sen, että energia, jota käytetään, laskee 20 prosentilla. Tähän kysymykseen ei ole missään puututtu. Ja sitten toinen kohta niin herra Turmes, minun ei tarvitse valita tässä tätä kummallista käsitettä mm, tehokkuus. Tätä käsitettä ei saavuteta missään, mutta energiaa pystytään säästämään. Kaikki kuluttajat, myöskin lapset pystyvät säästämään. Minä olen kysynyt, lapset tietävät, mitä säästäminen merkitsee. Tehokkuus on akateeminen, kummallinen käsite. Ja sitten tähän tulee toinenkin kohta vielä, joka liittyy tähän. Jos ajatellaan viite vuotta, niin olemme laajasti yksimielisiä sitä. Ja sitten mm, kysytään, että pidetäänkö kiinni tästä vuodesta vai otammeko jonkun muun vuoden. Ja sitten mitä tulee näkymyksiin näke, tai tulevaisuuteen, otetaanko sellaisia mm, maita, esimerkiksi, kuten esimerkiksi Italia, joka on edistyksellinen maa, että sen pohjalta luodaan perspektiivit, näkymät, esimerkiksi tämä 20. Ehm, meillä on sellaisia jäsenvaltioita, myöskin Luxemburg, jotka ovat sitten tässä loppupäässä, ehm, jos ajatellaan viite vuotta, ilman tehokkuutta ja ilman säästämistä. Hyväksymmekö nämä tehokkuustoimenpiteet ja sitten se, että näennäisesti enemmän käytetään energiaa vai ei. Tästä voidaan puhua pitkäänkin. Tämä kohta ei ole vielä ihan lopullisesti käsitelty. Meidän täytyy kansallisella tasolla käydä neuvotteluja ja minä odotan myöskin mielelläni parlamentin mietintöä. Hyvin nöyränä odottelen sitä ja olen hyvin jännittynyt näkemään, mitä siinä on. Minä tiedän, että ei täälläkään kaikkea yksimielisesti sovita, vaan neuvottelut saattavat olla hyvinkin ö, riitaisia. Ja sitten South Stream, tämä oi, ö, eteläinen käytävä Nabukko, on Euroopan intressin mukaista. En missään nimessä halua Nabukoa tai South Streamia jäädyttää tai estää sitä se, mitä hallituksemme haluavat, niin se sallittakoon. Eli eh, silloin, kun yritetään jotain saada aikaan, niin silloin, mm, kun sinne mennään sitten Viiniin tai Bukarestiin tai Sofiaan, niin siellä punaiset matot levitetään. Jos ajatellaan, että Bulgariasta tulisi putki Romaniaan. Se on eurooppalaista yhtenäisyyttä ja sitten South Streamin rahoitus Gazpromin lisäksi – niin ehkä EU-rahoitus, ehkä Itävallasta tai Ruurgas rahoittaa. Tämä kysymys on avoin, mutta joitakin on kutsuttu tähän mukaan ja muutamat on hyväksytty. Siksi tässä kohdin pitää tarkastella voimasuhteita. Nabucco on Euroopan intressien mukaista ja South Streamia en halua estää. Ja jos tarvitsette enemmän voimaa, niin kertokaa minulle. Niin silloin minä puhun hallitusten kanssa, jotka, ja kaikki tuntevat nämä. Me tiedämme, että tässä salissa voidaan äh, periaatteista sopia, mutta ulkona on vastatuulta ja myöskin muutosvastustus on suurempaa kuin halutaan. Meidän pitäisi tunnistaa omat rajamme, niin kuin urheilussakin jos hyppäätte korkeutta 120, niin sitten pitäisi 140 laittaa rima, ei 220, jos halutaan saavuttaa suurempia tuloksia. Eli ei pelkästään kunnianhimosta aseteta rimaa korkeammalle. Ja se, mitä ehdotettiin tätä näyttelyä, niin me tulemme laati- tekemään näyttelyjä parhaista käytänteistä ja e, kotitalouslaitteista, jäähdytyslaitteista, mm, tai siis yleisesti kotitalouskoneista. Tämä on painopistealue, jota tulemme esittämään viikko viikolta tätä ekodesignia ja merkintöjä suurelle yleisölle. Ja minä uskon, että rouva Van Rompuy ja rouva Merkel ja Sarkozy ja Juncker, mm, jos ajatellaan näitä lämmityslaite, lämmityslaitelobbauja, niin he eivät kaikkea niele. Ja jos ajatellaan energiatehokkuutta, no pyydän, että uskotte minua. En minä halua äh, tulla naurunalaiseksi, Eurooppa-neuvosto on päättänyt, että keskustellaan erilaisista asioista, öm, romanikysymys tai Kreikan rahoituskriisi tai vastaavat. Jos asioita ei saada asiallisesti käsiteltyä, niin silloin voimme kaikki lähteä pois. Minä en ole mitään laitteita valmistanut, mutta siitä huolimatta me voimme panna sormemme haavaan ja Eh, siitä huolimatta voimme neuvotella energiapolitiikasta, tulevasta energiapolitiikasta, missä ovat tärkeimmät alueet rahoituksen kannalta. Minä uskon, että ensin pitää rakennuksia saneerata ja sitten toiseksi on infrastruktuuri. Ja sitten sellaiset hankkeet kuin Nabucco tai ITER, olkootkin ne suuria hankkeita, niin ne kaikki ovat kuitenkin sellaisella miljardialueella, että siinä käytetään yksiä numeroita. Mutta jos ajatellaan suuria äm, asuntoyksiköitä, niin mm, saneraus on 40-80 miljoonaan euroon – Eli 20 30 000 euroa on kansalaisten kohdalta silloin järkevää ja silloin on selvää, että silloin lähdetään rakennuksia saneeramaan ja sitten infrastruktuurin kohdalla on ihan selvää, että se on suuri haaste tulevina vuosina ja tuleville, tulevalle sukupolvelle. Ja sitten myöskin oikeudenmukaisuus pitää olla tasapainosta, jos ajatellaan infrastruktuuria ja markkinoita jos nyt investoidaan rakennuksiin, niin silloin meidän sukupolvemme täytyy jotakin tehdä ja sitten korko, eli energian optimaalinen verotus niin, että energiatehokkuutta lisätään tai että vähem, kulutetaan vähemmän kotitalouksissa energiaa, niin se tulee sitten yleisesti meidän lastemme ja lasten lastemme hyväksi tulevina 30-50 vuotena. Siksi minä uskon, että rakennusten saneeraus on tärkeä. Ja sitten infrastruktuuri, sen säilyttäminen ja ö, uusi rakennus on tärkeä. Kymmenestä maksimissaan 20 vuotena siihen pitää keskittyä niin, että meidän lapsemme ja lasten lapsemme, siis paljon meidän jälkeemme tulevat siitä hyötymään. Eli ähm, budjetissa SET-plan ja sen äh, jatkaminen tulee olemaan tärkeää Euroopan budjetissa. Ähm, meillä on paljon äh, tärkeitä hankkeita ja sitten lähitulevaisuudessa tulemme esittämään myöskin suunnitelman niiden jatkosta ja sitten eurobondien kohdalla minä olen avoin. Jos sanotaan, että energiapolitiikassa minä otan rahaa sieltä, missä sitä on saatavissa, budjetista, pankeilta, yksityisiltä investoilta, mutta minä kannatan mielekästä rahan käyttöä. Ja sitten mielekäs rahan saanti on sitten eurobondit kyseessä tai ei. Tämä ei liity energiapolitiikkaan, vaan rahoituspolitiikkaan. Jos ajatellaan nyt budjettia 11 jäsenvaltiossa, niin ne ollaan hyvällä tiellä, mutta komissio, kun kuuntelin parlamentin keskusteluja Strasbourgissa, niin tehtiin eurobondeista ehdotuksia, mutta minä väitän, että on hyvin vähän aloja sellaisia kuin energiainfrastruktuuri. Ehkä sitten voitaisiin ajatella toisena tienä, että eurobondit voitaisiin perustella rahoituslähteenä hyvänä, tai sitten Ehkä myöskin rahoitus voitaisiin saada vakuuttavasti kansallisten hallitusten kautta. Ja sitten esitettiin kysymys Kars 21. Minä olen sitä mieltä, että sähköautojen kohdalla ja liikkuvuuden kohdalla standardointia, se kuka akkuista on vastuussa ja miten sitten teknisesti pistorasiat laaditaan. Jos, ja mm, pistorasioiden kohdalla on ratkaisuja olemassa. Ja muutamat kiinnostuneet piirit kuitenkin viivästyttävät näitä ratkaisuja ja minä luotan siihen, että korkean tason ryhmä – ensi kevääseen mennessä laatii standardiehdotuksia, mutta sitten on jäsenvaltiosta ja yrityksistä kiinni se, että hyväksytäänkö ne. Ja desatec aihe tai uusiutuvat energialähteet. Herra Turmes, minä en halua mitään tässä romuttaa. Olen sitä mieltä, että mm, se tuki, mitä viime vuosien aikana on saatu, niin se on ollut hyvä. Minä olen hyvin tyytyväinen siihen. Mutta teidän puolue toverinne, jos ajatellaan syöttöoikeuksia, uusiutuvien energialähteiden energian syöttöoikeuksia, niin te, mm, siis en puhu tässä nyt Nabukosta, mutta suunnitelma edellyttää, että 15 eh, prosenttia Euroopan energiatarpeesta katettaisiin tulevien kymmenen vuoden aikana. Tämä ei ole enää mikään pikkuinen asia. Ja minä odotan, että tulevien kuukausien aikana tai muutaman vuoden aikana keskustelemme tästä. Siis Marokon jälkeen tulee Tunisia ja Algeria tulevat muut. Eli nämä ovat perustavaa laatua olevia kysymyksiä, eli Marokosta Espanjaan, infrastruktuuri Sisiliaan, Italiaan, infrastruktuurit ja eh, jos ajatellaan jätteiden polttoa Napolissa, missä sitä nyt riittävästi on, niin tämäkin voi rahoituksellisesti olla merkittävä, mutta tässä on myöskin väärinkäytön vaara olemassa. Ja siksi tarvitsemme tiettyä suunnittelun varmuutta. Nabuko pitää olla sisämarkkinoiden sääntöjen mukaista niin kuin kaiken muunkin ja myöskin mietimme tulevia putkia ja uusia sopimuksia. Ennen ennen kuin sisämarkkinapaketti on voimassa, niin pyrimme sisämarkkinasääntöjen mukaan laatimaan kaiken. Ja neuvottelemme jäsenvaltioiden kanssa ja uskon, että juuri kaasun alueella avoimuus on tärkeää ja sitten, että otetaan kolmannet osapuolet mukaan ja yhdistetään ne. Tällaisia arvoja pitää noudattaa. Nämä olivat ne tärkeimmät kysymykset varmaankin. Herra komissaari, kiitän kovasti. Ja haluaisin päättää tämän kohdan käsittelyn, koska meillä on esityslistalla vielä toinen. No kymmenen sekuntia, kymmenen sekuntia vielä, kello käy. Bush was one day... Presidentti Bush oli puolen tunnin näyttelyssä, missä Barclin laboratorio asetut osoittavat hänelle, että mitä standby vaikuttaa. Ja hän pystyi sieltä sammuttamaan. Hän tuli niin kiukkuiseksi, ettei se ole mahdollista. Ja yhden puolitti tuntisen ansiosti, ansiosta hän oli yhden vattiin standby-säännöksen armeijassa, hallituksessa ja muualla yhden näyttelyn perusteella. Eli hyvin tehty näyttely on voimaperäinen väline, koska johtajat tulevat tietoisiksi. Eli Bush on hyvä esimerkki. Ehkä jotkut johtajat ovat yhtä kykeneviä oppimaan kuin Buskin. Ja sitten komissaari saa mahdollisuuden vielä vastata tähän. Kuusi kertaa näin pitkään vielä. Minä olen iloinen sitä, että herra Bussille tämän soitte, mutta ihan vakavasti otettuna. Minä tulin keskustelemaan Unkarin energiaministerin kanssa siitä, että energianeuvostossa eh, keväällä – voitaisiin saada aikaan pieni näyttely eh, Justus Lipsius rakennuksessa energiatehokkuudesta ja siis mm, merkinnöistä. Minusta tuntuu, että Eurooppa-neuvosto on hiukan mm, liian arkaluontoinen. Minä olen isäntä ja Van Rompuy on isäntä, mutta eh, energianeuvostossa voitaisiin pyrkiä siihen, että ei olisi niin paljon aikapainetta ja sitten voitaisiin ajatella, että se olisi oikea paikka pienestä energiatehokkuuden näyttelystä kotitalouksissa, lämmityksestä, jäähdytyksestä ja niin edelleen. Puheenjohtaja, kiitän. Meillä on täällä parlamentissa aina niin vähän näitä näyttelyitä, että ehkä tännekin voitaisiin sellainen saada mutta ei. Ensinnäkin minä haluaisin hyvästellä komissaaren ja kiittää häntä teidän kaikkien nimissä. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu, monet kiitokset siitä. Ja sitten seuraava esityslistan kohta. Kaikki, jotka nyt häiritsevät, niin varokaa. Nyt Ivo Beletillä on puheenvuoro ja hänellä yksin. Ja pyydän, että kaikki muut vaikenevat. Eh, voorzitter. Sydämelliset kiitokset puheenjohtaja. Huolimatta siitä, että on aika myöhään, pyrin puhumaan aika kompaktisti. Kysymys on menettelyssä, jossa uudelleen laaditaan äh, direktiivi. Aiheena on radioaktiivisen saastumisen sallitut enemmistötasot ydinonnettomuuden tai muun jälkeen liittyen elintarvikkeiden rehuihin ja rehoihin. Ja normaalisti tämä tapahtuu tämän kuulemismenettelyn puitteissa. Euratom-sopimuksen artikle, artiklojen nojalta. Ja me olemme keskustelleet viime kokouksessa oikeusperustasta ja yksi tärkeimmistä kohdista, joka tässä tulee esille tänäänkin, että me pystymme muuttamaan. Oikeusperustaa ei enää Eurotamme 31, vaan Lissabonin sopimus. Eli haluamme valita Lissabonin sopimuksen artiklan. Ja tässä aluksi olemme totta kai kuulleet parlamentin oikeuspalveluita. Ja teidän aloitteenne vuoksi, herra puheenjohtaja, olemme, olemme myöskin vastavälikoissa kuunnelleet Leeneä ja olemme yksimielisiä siinä, että siirrytään Euratomista Lissabonin sopimukseen, mikä merkitsee sitä, että me siirrymme sitten kuulemisesta äh, yhteispäätösmenettelyyn. Tämä on iso, iso asia ja uskon, että voimme luottaa kaikkien valikunnan jäsenten mielipiteeseen. Tämä takana on ihan loogista, että neuvosto ei ole samaa mieltä. Ja komissiollakin on oma mielipiteensä asiasta. Mikä merkitsee sitä, enpä minä mene tarkistusten yksityiskohtiin, niitä on noin 70, minä käyn niitä läpi, mutta vastaan kysymyksiin komission va- tartun tarkin pin kohteen, kuten artiklaan kaksi. Olemme sopeuttaneet sitä kollegoiden tuella ja ehdotamme, että komissio äh, ydintilan tapahtuman yhteydessä voi asettaa relevantit rajat. Me lähdemme siitä, että Kysymys on komission toimenpanovallasta. Ja tämä pitää antaa siis komissiolle ja neuvostolle. Toinen rinnakkainen. Me yritämme uutta tarkistusta artiklaan, mutta kohtaa artiklaan viisi. Scientific data becoming available, dus was er nieuwe... Otetaan huomioon kaikki olemassa olevat tiedot ja uusi teknologia. Ja me ehdotamme, että toimivallat delegoidaan komissiolle. Ja, ja komissio sitten ottaa, tekee päätöksen uusien tietojen avulla. Tässä taas toimivaltaa siirrettäisiin neuvostolta komissiolle. Ei että tietenkään. Me pyydämme, että komissio antaa tiedonantoja parlamentille. Neuvostolla olisi toimivaltaa, se voisi, voisi palauttaa toimivallaan neuvostolle, mutta tietyllä ehdolla. Äh, sitten tässä on artikkelit, jotka koskevat sitä, jos jäsenvaltiot eivät noudata sääntöjä. Lasten ruoka, keskityn tärkeimpiin kohtiin, jotka ovat erityisesti tässä liitteessä. Tämä liite yksi on prioritaarinen ja sitten on liite kaksi vähemmän prioritaarisille ja sitten kolmannen on rehu. Näitä tarkistuksia on paljon, jotka tulevat kollegoilta, jotka liittyvät siihen, että säteilytaso, säteilyarvoja korotettaisiin, vahvistettaisiin ja maatalous talousvaliokunta ja Amerikan Food and Drugs elintarvike viraston käyttää arvoja, jotka kollegojen mukaan ovat enemmän käytössä. Ja odotan, että kuulemme komissiota, koska se on tässä asiantuntija. Ja sitten ideana että vähemmän tärkeimmät ruoat poistettiin tästä ja on ehdotettu, että kaikki tärkeä pantaisiin liitteeseen yksi. Kaikkea pitäisi prioritaarisena, mikä tiukentaisi tätä. Ja Mutta älkää äh, odottakaa minulta täsmällistä vastausta vielä näihin kysymyksiin. Meillä on vielä varjostelijoiden koe ja odotamme komission vastausta ja palaamme asiaan ja pyrimme sopimaan kompromisseista. Turmes. Turmes. It is uh, Michel Rivasi, who is our, our shadow. Varjoesittelemme jossain Kongossa. Minulla on suuri ilo esitellä meidän kantamme. Eli kiitos, herra Belet, teidän puheestanne. Mielestäni hyvä liike oikeudellisen valiokunnan suunnalta käyttää toista oikeusperustaa. Toinen juttu, jonka mainitsitte, on se, että tämä meidän analyysimme normeista, niitä ei ole sitten 89 vuoden päivitetty. Sen jälkeen on tullut uutta tieteellistä näyttöä. Muun muassa radioaktiivisuuden suhteesta Tämä liittyy työntekijöiden suojeluun, jotka tekevät työtä ydinvoimalassa tai myös 2006 vuodelta esimerkiksi. Tällainen Lainsäädäntö on nyt jäljestä tietäväisestä näytöstä USAsta ja WHOltakin on ei tullut jotain, mutta ihan niin tiukka sääntö kuin meillä. Varsinkin, että he ovat sitä mieltä, että haavoittuvamman väestön osan väestönosan kohdalla täytyy olla jotain normia. Komissio nyt on esittänyt, mutta tehdään lasten ja aikuisten välillä vielä eroa. Miten Pirussa tämä toimii? Jos menee supermarkettiin ja ostaa, niin lapsi täytyy luovuttaa, luovut, lapselle jotain muuta ja itselle jotain toista. Eihän se ole mitenkään käytännöllistä tai toteutettavissa. Siksi meidän lainsäädäntömme pitäisi noudattaa kansainvälisiä standardeja omaksutta WHO-lähestymistä, vaan odotamme innolla seuraavaa varjokokousta. Varmaan päästään oikeaan suuntaan. Ähm, will die Kommission was sagen? Haluaako komissio käyttää puheenvuoron, herra? Olkaa hyvä. Oui, uh, don... Niin. Useampia kysymyksiä on estetty komissiolle. asia minulta on kysytty. Esitän jotakin yleisiä kommentteja. Ja tulette näkemään, että seuraamme tässä liittyvät Belletin ja Tormisin kommentteihin. Tämä liittyy tarkistukseen, mutta olen vähän ryhmittänyt näitä. En haluaisi puuttua kaikkiin juridisiin kysymyksiin liittyviin tarkistuksiin. Ich wollte nur darum bitten, Sie müssen auch minä vaan pyytäisin, että te ette käsittelisi joka ainutta tarkistusta. D'accord. Selvä. Eli tähän juridisen puoleen liittyen e- ja oikeusperustaan liittyen. Komissio, neuvosto ja parlamentti ovat aivan eri linjoilla. Tämä 106b, kolmas linja, kolmas pykälä Euroopan-sopimuksessa, joka on tämä entinen artikla 305, artikla sopimuksessa Euroopan talousyhteisöstä. Se käsittelee Euratom-sopimukseen ja sen kanssa, mikä on tällä hetkellä sopimus unionista ja sen toiminnasta. Siteeraan. Hän pari sekuntia Euroopan unionin sopimus Euroopan unionista ei määrää Euroopan sopimuksesta. Se merkitsee, että tämä on nyt sen esille, että silloin kun Euroopan sopimuksella on riittävät toimivalta jonkun asian päättämisen, tämä erityissopimus pätee tämän Lex Specialis eli erityislaki periaatteen mukaiseksi. Lopetan tähän oikeusperustasta. Mitä sitten tarkistuksiin ja teknisempiin kysymyksiin? Useimmat tarkistukset pyrkivät siihen, mitä herra Termeskin totesi, että arvoja tässä asetuksessa ei ole päivitetty hyväksymisen jälkeen sen sanoisin, että 1995 oikeusperustan mukaisesti, eli sen direktiivin mukaisesti 96 16 Euratom direktiivin mukaisesti ää, ää, Äh, annosten pienestäminen viidellä millisievertillä vuodessa. Sitä varten äh, asiantuntijaryhmä, meidän asiantuntijaryhmämme, josta määrätään Eurotamissa 31, on tutkinut ää, äh, hyväksyttäviä raja-arvoja, jotka tässä on tässä uudessa normissa astettiin, koska, koska nämä säteilyraja toimivat pohjana. Määritellään hyväksyttäviä hyväksyttävä maksimaalista saastumista elintarvikkeissa. Ryhmä on todennut, että nämä rajat ovat yhä asiallisia. Miksi? Koska ne tarvitsevat riittävää turvallisuutta. Ja ne neuvostakin tasolla. 95 nyt kauan sitten, mutta neuvostolla oli asiantuntijaryhmä, komissio teki aikana ehdotuksen. Asiantuntijaryhmän neuvojen pohjalta nämä määritelmät olivat erittäin tiukkoja. Siinä oli u- useampi er tuomistaso ja vasta tiputti vielä, joskin tapauksessa kolmellakin, neljälläkin näitä arvoja. Joten 95 maksimitasot on arvioitu. Ja tarkastelemme vastaavatko ne yhä Euroopan normeja ja kansainvälisiä normeja, koska Euratom normit seuraavat kansainvälisiä suosituksia, jotka hyväksytään globaalisti ja tämä noudatamme säteilysuojaa komission neuvotuksensa. Prosessi loppui 2006. Prosessi alkoi 2004-2005. Codex Alimentariuksen komissio, joka on maailman terveysjärjestöstä ja maailman elintarvikejärjestöstä riippuvainen, asetti rajoja ra- radionukleideille saastuneiden elintarvikkeiden, säteillä saastuneiden elintarvikkeiden tapauksessa maailman kaupassa. Ja komissio sai yhteisen mandaatin ottaa osaa tähän Kodes Alimentariksen työhön. Ja, ja siinä käytettiin samoja laskentahypotiiseja, joita käytettiin eurooppalaisissa laskelmissa näissä suuntaviivoissa. Nämä eivät ole maksimaalisia sallittuja arvoja. Tässä on eroja, kyllä, koska kodes Alle, alimman tarjokseen ei haluttu mitään 1500-2000 bekreliä. Ja otettiin 100 000 bekreliä. Eikä kaikkia näitä ravinta kategorioita on ollut mukana. Sinne luokiteltiin nukleidit myöskin samalla tavalla kuin me. Yleensä samalta pohjalta. Koska näiden Nobelin säteily otettiin huomioon. Joskus siirtimme nukleideet luokasta toiseen. Meidän kohdistui paineita, mutta emme ajatelleet. Me pysymme linjallamme. Hypoteesilla kuinka paljon elintarvetta vuositasolla kulutetaan. Siinä on myöskin sa- maksimi kullekin nuklidille, eikö niin? Ja sitten kodessa alimentaariossa on hyväksynyt saman interventio taas on kuin komissio. Se, joka 95 hyväksi telmi yksi millisiivert. Muistuttaisin teitä tarkistuksessa puhutaan kaikenlaista, kaik, lähes kaikkialla poistetaan artiklan 30, Euroopan sopimuksen 31 artiklan mukainen komitea. Olenpa sanottu, että tämä ryhmä ei olisi transparentti. Komissiossa ei ole mitään muuta tieteellistä ryhmää kuin Euratom artiklan mukainen ryhmä, jolla on haluttu Asentuntemus säteilysuojan tasolla. Sitä ei ole Euroopan elintarvikevirastolla sillä, kun on ongelmia, kun DG Sankolla on ongelmia radioaktiivisuuden suhteen. He ottavat yhteyttä DG Energiaan, meidän yksikkömme, ja kysyvät meiltä, radiumista, juomavedessä ja he ovat ottaneet kantaa kemiallisen toksisuuteen ja he ovat ottaneet artiklan 31 pohdista perustuvan ryhmän yhteyttä, mitä tulee sitten säteilyriskaan. Joten tämä ryhmä on väistämätön säteilysuojassa. Ja silloin kun on kysymys asetuksen käytöstä, vaikka se ei, ei perustuisikaan Euroopan. Esimerkiksi Chernobyliin liittyvä direktiivi. Me tarvitaan, tuotteille tarvitaan komitologiatuotteita, mutta jos tehdään päätös jatkosta, tämän asetuksen jatkosta, Sillä konsultoidaan artikla 31 pohjautuvaa ryhmää. Ja transparenssin suhteen Halusin lisätä ryhmän artikla 31 ryhmän jäsenien nimet ja pätevyys ovat komission pääsihteeristön verkkosivuilla saatavilla. Ja meillä on myös sisäinen asetus, jossa on neitiset säännöt. Ja nyt puhun asteista. Useissa tarkistuksissa sanotaan maksimitason täytyy perustua kriittisen väestön suojeluun ja alttiimman ryhmän suojeluun. Nämä ovat kaksi eri asiaa. Ja kriittisen populaatioon liittyen ei ole järkevää säädellä elintarvikemarkkinoita Euroopassa kriittisemmän ryhmän perusteella – joka äh, äh, esimerkiksi harrastaisi omavaraisuutta elintarvikkeiden suhteen, pitää käyttää hypoteesia, jotka pätevät yleiseen väestöön. Mikä ehkäisi sitä, että komissio tekisi suosituksia, mitä komissio on tehnytkin. Se on tehnyt Euroopan sopimuksen 38 artiklan mukaista suosituksia, joka antaa oikeuden tehdä suosituksia Chernobylin onnettomuuden jälkeen liittyen ihmisiin, jotka käyttävät paljon metsään saatavia tuotteita, kuten ää, sien, metsäsieniä, riistaa, ää, metsämarjoja. Voilà, pour les populations critiques. Se kriittisestä populaatiosta ja sitten alttimassa asemassa, haavoittuvammassa asemassa oleva populaatio. Haluaisin painottaa, että asiantuntijaryhmän laatimat arvot, komponentti 1 ryhmän arvot, siinä on laskemat osalle ikäryhmälle, kaikki nukleotiedit on otettu mukaan, eri dietit, ruokavalit on otettu huomioon, laskemat on tehty, vuosikulutus, kolme ryhmää, kymmenen, yksi vuosikymmenen ovat aikuiset ja joka kerta kuinka ikäryhmän puitteissa se on ottanut kaikkein tiukimmat alhaisimmat arvot huomioon. Ja ne arvot ovat asetuksessa. Lisäisin totta kai meillä on, näitä erityisarvoja. Ää, esimerkiksi imetettävältä tartuvilla Ruil on olemassa ää, imetettömillä tai pienemmillä lapsilla tarjottua erityisruokaa. Kaupassa on ruokaa, joka on tarjottu kätkylapsille, sililapsille. Voidaan keskustella, oliko 4, 6, 12 sitten sylilapsen ikäraja. Siitä sitten pitäisi löytää ratkaisu. Ollaan otettu tiukin arvo kussakin ikaryhmässä. Ja tämä kaikille paitsi sylilapsille. Jos, jos yksi vuotiaat sitten taas noudataan ja aikuiset noudat, ovat silloin yhtä suojeltuja kuin lapset, samoin silloin lapset. Vaikka kaikki eivät tätä logiikkaa käytä, äh, lähestymistapaa käytä, sillä on tietty logiikka. Jotkut tarkastukset pyrkivät siihen, että suuri yleisö saisi tietää ja että Rivasin tarkistukset. Se pitäisi noudattaa, että on 97 tämän euroatomin tehtävän mukaiseksi, eli säteilysuojelun raamatun mukaisesti. Kyllä, yleisölle pitää antaa tietoa, mutta 96 hyväksytty direktiivi liittyen tähän Euratom-direktiivi joka koskee sitä, mitä sulle yleisölle pitää, miten sulle yleisölle pitää antaa tietoa ruoan säteilyarvosta. Ennen onnettomuutta ja radio säteilytapahtumasuhteessa, suhteessa ja jäsenvaltioiden pitää noudattaa direktiiviä. Joten, eli direktiivi pitää noudattaa pitkällä aikavälillä. Minä sanon, että ei. Ei ainoastaan pitkällä aikavälillä, vaan koko ajan. Tämä on direktiivi, joka pätee koko ajan. Arvot, jotka ovat asetuksessa. Ja, ja, ja jälleen muokkausta. Mietitte lähtevät direktiivistä, kuten todettiin. Lopuksi sanoisin, että väestön säteilysuojelu sen olennainen osa on Äh, sopimuksen kolmessa luvussa 39 artikloissa. Tämä primäärioikeus liittynä tähän sitten sitä seurannaiseen oikeuteen. Voin näyttää tämä. 250 sivua. Perhaps we can show that uh, Ehkä. Rechner vertiefen mit den Akten ehkä sitten yksityisissä keskusteluissa voitte syventyä näihin. Eli täällä on kollega Turmesilla vielä puheenvuoropyyntö ja muuten tulkit ovat kohta lähdössä, mutta no hyvä, minäpä lopetin. Kiitoksia. Le droit Primääri ja johdettu oikeus ja enimmäistasot määrittelevä asetus ovat osa tätä tekstiä. Kiitoksia huomiostanne. Claude, ganz kurz. Claude, ihan lyhyesti. Minä vastaan tällä kaunilla kielellä. Tämä on usein niiden ihmisten kielti, jotka tekevät työtä radioaktiivisuuden parissa ja ydin, ydinten parissa. Te totesitte, että minulla on tässä edessäni pekkereli normeja Codex alimentaariuksesta 10-100 milliä ja sitten Muissa elintarvikkeissa tuotteessa imetettävillä 842 000. Minulla on omat perustelut epäilyni liittyen osaan sitä, mitä totesitte. Nyt ei ole nyt aikaa mennä yksityiskohtiin. Minä esitänkin, että järjestämme teknisemmän kokouksen vielä puuttuaksemme näihin epäilyihin, joita meillä on liittyen osaan näistä Kiitos. Gut, ich bedanke mich, aber... No hyvä, minä kiitän, mutta minä uskon, että tekninen keskustelu näistä kysymyksistä ei vakuuta minua sataprosenttisesti, mutta minä olen sitä mieltä, että teidän pitäisi kokoontua vielä ja valmistella tätä niin, että sitten äänestyksessä olette valmiita. Me olemme lykänneet äänestystä. Ivo Bellet tunnisti sen, että meillä on painetta ja jos meillä sitten tammikuussa on äänestys, niin silloin voimme selvittää kaikki avoimet kysymykset siihen mennessä. Monet kiitokset ja nukkukaapa hyvin. Hyvää kotimatkaa. Huomenna jatketaan.